Ja mehän olemme kuulleet Brasilian presidentin mielipiteet. Brasilia luultavasti aikoo vetäytyä ilmastosopimuksesta. Jos näin on, me emme voi jatkaa tätä vapakauppasopimusta. Kiitos. Seuraavaksi kollega Jong Hirius, minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Trump haluaa blokata on Brexit, haluaa kovaa Johnson haluaa kovaa brexittiä, Eurooppa kärsii, olemme suurin kuluttajamarkkina koko maailmassa ja näin ollen meillä on myös suuri vastuu kannettavana, mutta tämä on myös mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus tehdä kaupasta kestävämpää globaalisti. Me voimme olla tässä johtavassa asemassa, niin pitää ollakin. Vihreä ohjelma vaatii, että toimimme. Meidän pitää tulossa määrittää, tai siis solmia kauppasopimuksia, jotka vaativat, että Pariisin noudatetaan. Meidän pitää pystyä myös antamaan sanktioita, koska on tärkeää, että kaikki ne toteutuu, että voidaan vastustaa Trumpia, Johnsonia tai Bolsonaroa. Ilmastoepäilijät, jotka haluavat polttaa Amazonin sademetsät, ne eivät ole hyvä kauppakumppani EUlle. Kiitos. Kiitos. Oikeastaan seuraavaksi piti olla kollega Väisin puheenvuoro. En kuitenkaan näe häntä salissa. Hän ei vaikuta olevan salissa, joten annan puheenvuoron kollega Pietikäiselle. Minuutti. On selvää, että meidän on tarkasteltava sekä aikaisempia kauppasopimuksia että kaikkia tulevia kauppasopimuksia ennen kaikkea

Kiitos. Seuraavaksi kollega Šojdrova, minuutti. Eh, Tämä sopimus Mercosur-maiden kanssa sisältää edellytyksiä sille, että maat noudattavat sosiaalisia ympäristönormeja. Tämä on tapa taata vihreän sopimuksen tavoitteet. Tietenkin eh, Tähän sisältyy riskejä maanviljelyn osalta. Toivon, että komissaari vahvistaa heitä koskevat takeet ja miljardin euron kompensoinnit viljelijöille siinä tapauksessa, että todellakin on kielteisiä vaikutuksia heihin kohdistuu. Näiden takeiden myöntä voimme hyväksyä sopimuksen. Emme kuitenkaan voi hyväksyä presidentti Bolsonaron toimia ja sen vaikutusta Amazonin tuhoon. Merkosuursopimus voidaan hyväksyä sillä edellä, että Bolsonaro antaa takeita aiheesta ja eh, tekee lopun tästä Amazonin viidakon tuhoamisesta. Tarvitaan konkreettisia toimia ja takeita suoraan presidentti Bolsonarolta. Tämä on väline, jonka kautta voidaan pyrkiä eurooppalaisen vihreän sopimuksen eli hiilidioksidipäästöjen vähentämisen Kiitos. Kiitos. Viimeiseksi puheenvuoron saa kollega Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Mercosur-sopimus ei ole pelkkä kauppasopimus. Kyse on kestävästä kehityksestä, sosiaalisesta alasta, kestävyydestä, vastavuoroisuudesta ja sopimus on yhteensopiva vihreän kehityksen oman kanssa. Se on myös mahdollisuus, jota emme voi saa menettää sopimuksen ansiosta EU ja Mercosur sitoutuvat soveltamaan Pariisin sopimusta päämäisen täytäntöön. Mercosur-sopimus sisältää luvun kestävästä kehityksestä, ja sen myötä metsiä pyritään säilyttämään paremmin ja perusoikeuksia pitää noudattaa ja pitää edistää yritysten sosiaalista vastuuta. Ja tämä sopimus antaa myös enemmän valtaa kansalaisyhteiskunnalle, jonka rooli on aktiivinen siinä, kun pannaan täytäntöön nämä toimet. Ja sopimuksessa myös puhutaan alkuperäisväestösuojelusta. Sopimus viittaa myös varovaisuusperiaatteeseen. Tämä on yksi tärkeimmistä mekanismeista, joilla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta – Pitää myös korostaa ja muistuttaa siitä, että tämä Mercosur-sopimus tulee olemaan sellainen, että se ratifioidaan Latinalaisessa Amerikassa ja me emme saa menettää tätä tilaisuutta ja tuo edus on täysin yhteensopiva ja toivottava ja sen myötä voimme työskennellä käsi kädessä vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Hogan. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitos rouva puhemies. Ensinnäkin kiitos 65 puhujalle, jotka osallistuvat keskusteluun. Vihreän kehityksen ohjelma on uusi linssi, jonka läpi useita EU-politiikkaa katsotaan, yksi ja kauppapolitiikka ei tästä eroa on hyvin otettu, kun vihreä puolue ylisti von der Leyenin komissiota ja sitä, mitä komissio yrittää tehdä suhteessa Euroopan vihreän ohjelmaan. Miksi ette mahtaneet äänestää von der Leyenin komissiota, kun äänestettiin koko komissiosta, mutta no, se on ehkä toinen tarina. You don't seem to be ever... No, ette tällä koskaan ole tyytyväisiä, mutta olen samaa mieltä John Jerrysin kanssa, joka sanoi, että tämä sopimus on mahdollisuus ja nyt meillä ei ole minkäänlaista sopimusta merkosurmaiden kanssa, jotta voitaisiin löytää tapa, jolla nämä neljä valtiota voisivat tarttua paljon edistyksellisiin mahdollisuuksiin, jos ajatellaan ilmastotoimia ja ympäristöä. Ja moni huolista, jotka ilmaistiin täällä meppien toimesta tänään, no minä en tiedä mitään muuta mekanismia, paitsi että kirjoittaisin kirje tai että puhutaan täällä parlamentissa tai puhutaan kansallisessa foorumissa, mutta en tiedä mitä mekanismeja, jossa meillä olisi vipuvartta paitsi kauppajärjestelyt. Ja minusta tuntuu, että tämä on tila, mahdollisuus, jotta nämä enemmän saan tähän mukaan. Kirjasin, että on ollut monta puhujaa tässä talossa, jotka eivät ole lukeneet sopimusta, ja saan tämä kaikella kunnioituksella katsokaapas uudestaan, koska muutama kommentti nyt minulta on väärin sanoa, että EU-Mercosur-sopimus, josta neuvoteltiin vuonna 19 va- on vastuussa Amazonin sademetsänpaloista ja tätä viestiä ollaan yritetty täällä levittää eri puheenvuoroissa, mikä on täyttä hylympölyä. Ja tiedämme, mitä Bolsonaro ja hänen hallituksensa ovat tehneet. He eivät ole täyttä velvollisuuksia, eivätkä suojelleet sademetsiä. Kaikki ovat samaa mieltä tavoitteista, mutta me pitää pohtia, mitä, miten, mitä valtteja meillä on varmistaa, että tällainen ei toistu uudestaan – miten voimme vaikuttaa Bolsonaroon ja varmistaa, että hänen hallituksensa suojelee tätä loistavaa met- sademetsää. Kaikki on tästä samaa mieltä. No diili on sellainen, että sitä on neuvoteltu pitkään, yli 20 vuotta, mutta loppujen lopuksi löysimme perustan, jolla voitiin rakentaa tasapainoinen lähestymistapa kestävyyteen. Ja presidentti Bolsonaro kampanjan näissä vaaleissa sanoi, että ei hän halua olla osa Pariisin ilmastosopimusta. Hän oli sama kanta kuin Trumpilla. Hän muutti mielensä tämän sopimuksen kontekstissa ja hän nyt suhtautuu myönteisesti Pariisin sopimukseen ja katsotaan mitä tapahtuu täytäntöönpanossa, mutta se mitä tämä sopimus, no jotkut sanoivat, että ei tässä edistytä suhteessa kestävyyteen. Tämä sopimus kuitenkin sisältää sitovan pykälän, jonka myötä pitää hyväksyä parisopimuksessa kaikki merkosurmaat ovat sen allekirjoittaneet ja Brasilia no, kansallisesti määritellyt panokset parisopimuksen alla sisältävät seuraavat lupaukset, jotka saavuttaa vuoteen 30 mennessä nolla laitonta puunhakkua Amazonin salametsässä ja kompensointi vihonekaasupäästöt, jotka johtuvat laillisesta metsähakusta Toiseksi pitää uudelleen metsittää 12 miljoonaa hehtoria metsää monia tarkoituksia varten. Kolmanneksi pitää vahvistaa sitä vanhantantaton ja Neljänneksi pitää parantaa kestävää luonnonmetsien hallinnointia suhteessa siihen, että ja pitää myös torjua laitonta toimintaa. Eli 12 miljoonaa hehtaaria uudelleen metsitetään vuoteen 20 mennessä, eli miljoon, hehto, miljoon hehtaari vuodessa suhteessa siihen, että oli puoli miljoonaa hehtaaria tällä hetkellä. Jos ei ole sopimusta, miten varmistamme, että meillä on sitovat pykälät? Mielestäni tässä on nyt edistytty. Assosiaatiosopimus tulee myös tarjoamaan hyvän kehyksen sille, miten voimme sisältää säännöksiä, jotka siihen edistetään alkuperäisväestöjen roolia kestävissä tuomitusketjuissa metsätuotteiden kohdalla. Yhteistyömme pitää huomioida nämä väestöt. Ei voida siis sanoa, että ei tämä heitä huomioon. Sosiaaliset oikeudet on mainittu täällä. Kaikki merkosurmaat ovat ratifioineet kahdeksan on sopimusta paitsi yksi sopimus yhdessä maassa, joten nämä kolme maata ovat ratifioineet kaikki kahdeksan – ja yksi maa ei ole ratifioinut kaikkia paitsi yhtä. Joten sanotaan etelä sosiaalista edistystä suhteessa tähän sopimukseen on taas väärin. Lisäksi EU ja Mercosur neuvottelee sopimuksesta, joka liittyy työnormeihin sopimuksessa, jotta voidaan varmistaa, että kauppasuhteet eivät polje sosiaalisia oikeuksia. Tässä pitää edistää keskinäistä tunnustamista ja ympäristösuojelu ja kasvu muun muassa EU ja Mercosur-sopimus sitoutuu edistämään inhimillistä työtä, joka sieltä aiheita, kuten tehokkaat työtarkastukset, sitä varmistetaan turva ja suojelu, pitää tarjota ihmiset työolot ja tauot ja selvät sopimukset ja hyvät työtunnit. Joten nämä ovat vain esimerkkejä, joita ei ole mainittu keskustelussa, jotka ovat osa sopimusta. Ja uskon vakaasti, että me pitää tutkia nämä asiat tarkkaan. Sitten maataloustuotteet, tietysti ne ovat arkaluontoisia na, nauta, sokeri, etanoli. Sen takia meillä on tarifikiintiöt ja muistuttaisin parlamenttia siitä, että meillä on 276 000 tonnia nautakiintiötä jo Mercosur-maiden kanssa ja ole välillä ollut monta vuotta. Ja tämä kiintiö ei täyty, koska EU-normit ovat nousseet valtavasti vuosien mittaan, niin jotta Mercosur-maat eivät ole pystyneet täyttämään noita normeja. Ja mikään tuote ei tule EUhun ilman, että Mercosur-maista, erityisesti maatalousalalla, jolle ei ole 100 prosenttista tarkastusta. Ja syy siihen, että meillä on paljon tuotteita, joita palautetaan näihin maihin, on se, että meidän valvontamme toimii. 100 prosentin valvontaa tällä hetkellä, ja minusta tämä pitäisi jatkua. Ei tulla EU-normeja polkemaan, ja tulemme niitä suojelemaan kaikki maantieteelliset merkinnät ovat suojeltuja tämän diilin myötä. Ja tämä on merkki laadusta tuotteen kun Tunnette tämän just Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa ja Portugalissa, joten tunnen herra Wallacein, hyvä ystävä. Häntä kiinnostaa tosiaan ympäristöasiat ja hienoa, että pystyin selittämään herra Wallacelle – miten tässä on edistytty nyt sosiaalisuojelussa. Tiedän, että nämä ovat valtavia huolia teille. Ja voitte nyt kertoa vaalipiirille, miten tätä paljon tässä on edistytty. Joten lopuksi, rouva puhemies, tarvitaan tiettyjä vaikutuskeinoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki taloudelliset ja ympäristölutuvat vapaakauppasopimuksessa toteutuvat. Kauppaa pitää käyttää tällaisena vipuvartena. Ja kumpulanatri mainitsi puheessaan tämän. Katsotaan sitten juridisessa tarkastelussa, miten tätä voidaan parantaa ja antaa enemmän selkeyttä näissä huolenaihe teemoissa ja teen kanssa yhteistyötä pyritään varmistamaan, että diilin soveltaminen ja selvennystarpeet toteutuvat, jotta voidaan parantaa tämän diilin so- hyväksymisen näkymiä Parmi tämä hyväksyä diilin, niin kun se menee jäsenvaltioille, joten lopuksi voisi sanoa 20 vuotta EU on pyrkinyt neuvottelemaan diilistä latinalaisen Amerikan ystävien kanssa ja loman yhteyksiä, jotka on jätetty huomiota pitkään. Nyt on tilaisuus sanoa eteläamerikkalaisille ystäville, että pitkään odotetut serkut Euroopasta, jotka ovat nyt Etelä-Amerikassa, että me olemme valmiit tekemään kanssanne työtä talous-, ympäristö- ja sosiaaliasioissa. Kiitos komission jäsenelle. Jos meillä on siis sinisen kysymyksen kortti menettely komission jäsen kohdalta, niin varmasti haluaisitte sen käyttää herra huolessa, mutta nyt annamme puheenvuoron kollega Tuppuraiselle. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää tästä oikein ajankohtaisesta asiasta, joka huolettaa meitä kaikkia. Kiitos paljon oikein arvokkaista kommenteista. Kuuntelin tarkkaavaisesti huolenaiheita ja välitän ne neuvostolle. Hyvät ystävät, me olemme kaikki sitä mieltä, että meidän on tehtävä kaikkemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi, jotka ovat yhä kiireellisempiä. Komission vihreän kehityksen ohjelma ehdottaa kattavaa strategiaa, joka meidän on nyt analysoitava tarkasti. Tämä on hyvä aloite ja haluaisin kiittää komissiota komission sen Hogania tästä. Kauppa on tärkeä politiikan ala. Kestävyys on tärkeä osatekijä siinä. Näin voimme puhua kauppakumppanemme kanssa myös ilmastosta ja ympäristötoimista. Merkosursopimus pitää nähdä myös tässä valossa mahdollisuudena ajaa muutosta. Minä olen sitä mieltä, että sopimus pitäisi nähdä mahdollisuutena muuttaa asioita, eikä tämä muutos tapahdu itsestään. Jotkut teistä viittasivat mahdollisuuteen neuvota uudelleen paremmasta sopimuksesta. Hyvät ystävät, Mercosur-sopimuksen uudelleen neuvottelu on helpommin sanottu kuin tehty. Nykysopimus ei ole täydellinen, eikä mikään sopimus ikinä tule olemaan täydellinen, mutta se on taloudellisesti tärkeä. Se on myös poliittisesti ja geopoliittisesti tärkeä. E, tämä vaikutus on suurempi kuin EUn ja Mercosurin konteksti. Se on mahdollisuus EUlle viedä korkeita ympäristö- ja sosiaalistandardeja Etelä-Amerikan alueelle – EU voi puuttua myös metsähakkuisiin ja sen ilmastovaikutuksiin, tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa yhteistyön hengessä ja luottamuksen hengessä. Tämä pätee myös kauppasopimuksiin ja mitä tulee tähän kestävän, kestävän kehityksen lukuun kauppasopimuksessa, hyvät ystävät, minä olen sitä mieltä, että kauppa antaa meille todellista vaikutusvaltaa, mutta meidän on oltava valmiita käyttämään sitä ja hyväksyttävä, että loppujen lopuksi tähän kuuluu myös kompromisseja. Kiitos siis tästä tärkeästä keskustelusta, hyvä puhemies. Kiitos rouva ministerille. Näin päätämme tämän keskustelun tähän. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan julkilausuma oikurien tilanteesta Kiinassa, niin sanottu China Gables-tietovuoto. Tässä keskustelussa voitte jälleen kerran koneäänestysjärjestelmän avulla spontaanisti pyytää puheenvuoroa ja käyttää myös sinisen kortin menetelmää puheenvuoron pyytämiseksi. Me odotamme nyt hetki sen, että kaikki ovat päässeet takaisin paikalleen. Näin minä voin myös toivottaa vieraamme tervetulleeksi. Haluaisin myös äh, kiinnittää huomioon siihen, että jos teillä on kuulokkeet korvilla, niin saattaa olla, että sitten puhutte erityisen kovan ääneen, kun puhutte virustoverinne kanssa, joten haluaisin, että kiinnitätte huomiota äänen voimakkuuteenne. Nyt toivotamme tervetulleeksi korkean edustajan ja annamme hänelle heti puheenvuoron. Mr. President, honorable members of the European Parliament, of the past weeks we deeply Mr. Hyvä puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olemme puhuneet Xinjiangin tilanteesta. Meillä oli Genevessä kokous syyskuussa ja YK yleiskokous lokakuussa New Yorkissa. Hiljattain tapasin Kiinan ulkoministerin Madridissa – meitä huolestuttaa vakavasti niin sanottu poliittiset käännytysleirit ja että lähteet osoittavat, että tämä on koskenut lähes varmasti yli miljoona ihmistä. Toinen huolenaihe koskee laajamittaista valvontaa. Ymmärrän, että siellä hyödynnetään biometristä teknologiaa, tekoälyä mukaan lukien hyvin arkaluontoisten biometristen tietojen kerääminen ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. kontrolli on hyvin tiukkaa. Tämän lisäksi uskonnollisen harjoittamisen mahdollisuutta on rajoitettu vahvasti. Toki voidaan aivan oikeutetusti pyrkiä varmistamaan turvallisuus ja estämään terrorismi, mutta meidän käsittääksemme keinot ovat suhteettomia, kun pyritään vastustamaan terrorismia ääriliikkeitä. 12, 12 erityismenettely on analysoinut tilannetta Kiinassa ja päätyvät siihen, että on tehty mielivaltaisia pidätyksiä, ihmisiä on kadonnut ja tuomioistuimen valvonta on heikkoa olisi päästävä paikan päälle tutkimaan asiaa. Esimerkiksi YK on erityislähettilään olisi päästävä ja myös YK on ihmisoikeuskomissaarin olisi päästävä paikalle, mutta toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista. Se olisi merkittävä askel. Olen puhunut Kiinan viranomaisten kanssa, myös lähettilöiden kanssa, että tällainen merkityksellinen vierailu onnistuisi. Seremonian aikana on korostettu vähemmistöön kuuluvien ihmisten oikeuksia, oikeutta koulutukseen, uskonnonvapauteen ja muihin. Euroopan unioni edelleen nostaa huolia koskien Xinjiangin aluetta poliittisen vuoropuhelun puitteissa Kiinan kanssa ja, ja kansainvälisesti YK kautta. EUn puolesta haluan jatkaa Kiinan vetoamista niin, että se noudattaisi kansainvälisiä sitoumuksia, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kiitoksia mielenkiinnosta. Ne odotan innolla keskustelua. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Fiesel Lima EPP-ryhmän nimissä. Kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Puhemies, 20 vuotta sitten Kiina allekirjoitti siviili- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen. Kansainvälinen yhteisö odottaa edelleenkin, että Kiina ratifioisi tämän sopimuksen. Kiina on edistynyt sosiaalisissa oikeuksissa, mutta sosiaali- se poliittisten oikeuksien tilanne on hankaloitunut muun muassa. Ei ole hyväksyttävää, että on pidätetty ja internoitu henkilöitä, kun he ovat puolustaneet yhteisön oikeuksia. Tämä on tapaus uiguurien kohdalla Xinjiangin provinssissa – Euroopan parlamenttiin on pakko reagoida, kun on tullut näitä paljastuksia. China Cable Tietovuoron myötä se osoittaa, kuinka paljon uiguurien tukahduttaminen on valtavaa ja systemaattista. Euroopan unioni ei voi olla reagoimatta ja tämä reaktio ei voi rajoittua vain siihen, että puhutaan, vaikka sekin on tietysti tärkeää. Sahrov-palkinto mentiin Ilhan Tohtille tänään. Se on vahva osoitus siitä, että saadaan näkyvyyttä tällaiselle rauhanomaiselle toiminnalle, kun tätä yhteisöä on syrjitty vain etnisen alkuperän ja uskonnon takia. Uikuureja on pidätetty yli miljoonaa ja tietoja saadaan Xinjiangin leiriltä jonkin verran, ja tämä ei ole todellinen suurvaltio Kiina, kun se toimii näin. Kiinalaiset myötä sanovat, että todella on täysin toisenlainen. Henkilöt ovat leirillä vapaaehtoisesti heidän mukaansa, ja osa on jopa sanonut, että nämä paikat ovat boarding school-tyyppisiä oppilaitoksia, jos näin olisi. Miksi Kiina ei sitten salli sitä, että tarkkailijat kansayhteisössä ja toimittajat pääsisivät näille, näille leireille? Pyydämme Kiinaa antamaan pääsyn näille leireille ja vapauttamaan vangit, jotta kun ovat vain sanoneet, että he tarvitsevat omat olonsa ja että voivat harjoittaa uskontoaan. Minusta välttämätöntä on myös se, että vahdimme, että tuotteet, jotka tuotetaan näiltä leireiltä, eivät pääse EU-markkinoille. Mikään yhtiö, mikään firma, kukaan meistä ei voi hyväksyä sitä, että hyödytään pakkotyöstä. Tässä pitää nyt jokaisen kantaa vastuunsa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Piri ST-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja herra Borrell. Tervetuloa lämpimästi tänne parlamenttiin. SD-ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tässä uudessa toimessanne. Odotamme innolla yhteistyötä vahvan EU-ulkopolitiikan eteen. Kiina on ollut yksi tärkeimmistä EU-kumppaneista ja tärkeä jäsen kansainvälistä yhteisöä, mutta se ei tarkoita, että voisimme sulkea silmämme vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta. Noin miljoona uikuureja ja etnistä kasakkia ovat ilman syytteitään vankileireillä pelkästään siitä syystä usein, että ovat muslimeja. Tänään Euroopan unioni antoi vuoden 2019 Saharov-palkinnon herra Tohtille. Herra Tohti on johtava uigur intellektuelli professori ja tutkija, joka on vain ajanut rauhaa ja uiguurien oikeuksia. Hänet on tuomittu elinkautiseen vankeustuomioon eikä pystynyt tulemaan Strasbourgin ottamaan tätä palkintoa vastaan. Hänen rohkea tyttärensä Chevher edusti häntä tänään täällä meidän pitää vaatia nyt välittömästi Ilham Tohtin ehdotonta vapauttamista Kiina, Kiinassa kattavasti valvotaan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, harjoitetaan tällaista kontrollia jokaista arkipäivän aspektia, valvotaan. Sitten uiguurit on pidätetty, heidät pakotetaan luopumaan uskonnollisesta ja kulttuurisesta identiteetistä. Tämä on perustoimintaa näillä niin sanotulla uuden koulutus, uudelleen koulutusleireillä. Kiina on velvoittanut velvoittanut itsensä va- äh, noudattamaan ihmisoikeussopimuspuitteita. Meidän on äh, vaadittava näiden uudelleenkoulutusleirien leirien sulkemista ja uiguurien vapauttamista. EU on valmis varmasti ottamaan käyttöön kohdennetut sanktiot heitä vastaan, jotka ovat vastuussa näistä toimista. Kiitos seuraavaksi kollega Benjön Renew-ryhmän nimissä. For over two decades, Ilham Tohti... Jo 20 vuotta on tehty väsymätöntä työtä, jotta hankinnalaisten ja uigurien välille saataisiin muus 2014 syyskuussa hänet kuitenkin tästä lähetettiin elinkautiseen kahden päivän tuomionkäynnin jälkeen. Nyt olen oikein iloinen, että hänellä on myönnetty tänä vuonna, että hän oli Saharov-palkinnon ehdokkana, mutta on muitakin ihmisiä, joihin on kohdistettu aivan käsittämätöntä sortoa johtuen heidän uskonnollisista uskomuksistaan. Vuoden 2017 jälkeen yli miljoona uikuuria on mielivaltaisesti pidätetty tällaisen internointileirien verkostoon. He ovat joutuneet luopumaan identiteetistään, uskonnollisista vakaumuksistaan. Olen erittäin huolissani heidän tilanteestaan. Euroopan unionin on vaadittava, että Kiinan viranomaiset kunnioittavat heidän perusoikeuksien vapauksia. Meidän olisi rangaistavaa ihmisoikeusrikkomuksista. Kiinan hallituksen on välittömästi lopetettava mielivaltaiset pidätykset ja suljettava nämä keskukset ja vapautettava pidätetyt henkilöt. Haluamme, että Kiinan viranomaiset mahdollistavat äh, Xinjiangin maakuntaan pääsyn toimittajille ja kansainvälisille valvojille. Emme voi katsoa vain syrjästä ja jatkaa liiketoimia Kiinan kanssa, kun näitä hirvittäviä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Minun mielestäni tämä on varmasti kaikkein vakavin ihmisoikeusrikkomus, jota tapahtuu maailmassa tällä hetkellä. Toivomme, että palkinnon myöntäminen johtaa siihen, että tämä henkilö vapautetaan ja tämän jälkeen se johtaisi muutoksen lähestymistavassa kiinalaisten viranomaisten taholla ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Bytik Offa, kaksi ja puoli minuuttia vihreän ryhmän nimissä. President. Varapuhemies, haluan kiittää teitä, herra Borrell, selvistä sanoista EUn puolesta. Kiinan kommunistipuolueen politiikka uigureja kohtaan ei ole koskaan ollut liberaalia, mutta vuonna 2014 totalitäärinen käänne tapahtui Xinjiangissa, joka on luonut pahimman poliisivaltion, jonka olemme nähneet maapallolla. Tämä äärimmäinen politiikka saa sisäistä vastusta, kun olemme kuulleet China Cables tietovuodon myötä. Ja kun on näin kulttuurisesti rikas valtio, kuten Kiina, niin on häpeällistä, että se panee täytäntöön tällaista politiikkaa. Terrorismin torjunta on tarpeellista, mutta se ei ole tekosyy sille, että ihmisiä vastaan, jotka haluavat ajatella, kuten haluavat, ja he haluavat puhua sitä kieltä, mitä haluavat, ja jotka haluavat palvella niitä jumalia, joita haluavat. Me uskomme vakaasti, että aika on tullut päättää nämä valheet, päättää tekosyyt ja päättää nämä harhaliikkeet ja sulkea nuo leirit harhautusliikkeet. Siis me eurooppalaisen meidän pitää myös olla aktiivisia eikä vain esittää kriittisiä äänenpainoja. Tämän takia parlamentti vetoaa siihen, että pidätetään vienti niistä puutteista joita käytetään parantamaan kybervalvontaa Kiinassa. Tämän takia Euroopan parlamentti pyytää, että pakkotyöleireillä ei, tai siis sieltä tulevat tuotteet eivät saa tulla EU-hun, kuten sanottu aikaisemmin. Pakkotyö tuotteet pitää kieltää Euroopan markkinoilta. Vetoamme kaikkiin EU-yrityksiin, jotta ne vetävät selvät linjat heillä on suuri riski menettää mainensa, jos heillä ei ole due diligence-järjestelmiä, jotka varmistavat, etteivät ne ole mukana näissä tukahtumisomissa epäsuoraan. Ja tarvitaan myös ihmisoikeussanktiomekanismi, kuten olette keskustelleet ulkoministerin kanssa ulkoasian neuvostossa. Ja se tarvitaan pikaisesti. Loppuun vielä yksi virke. Ilham Tohti, hän sai Saharov-palkinnon. Hän ei saa nähdä perhettään, hän ei, ei ole nähnyt perhettään kahteen vuoteen, vaikka Kiinan laki takaa sen. Minusta meidän kaikkien pitäisi vaatia, että hänen perheensä saisi tietää, missä hän elää ja nähdä hänet. Kiitos. Kiitos. ID-ryhmän nimissä puhuu nyt kollega Bonfrisco. Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Uuden silkkitien varrella 63 prosenttia maailman väestöstä yhdistetään. Kiina kuitenkin kyynisesti soveltaa siellä omia sääntöjään uiguurien osalta. Kyseessä on infrastruktuurien kannalta kaikkein merkittävin solmukohta tuhannen miljardin dollarin uudella silkkitiellä. Tästä on tullut täydellinen alibi sille, että tuhotaan kansan itsemääräämisoikeus. Uusi silkkitie voi näin ollen olla tavaroiden käytössä, mutta oikeudet, vapaus ja demokratia eivät sitä pitkin kulje. Hyvä korkea edustaja. Naapuruuspolitiikka olisi nähtävä globaalien geopoliittisten parametrin kautta, eikä ainoastaan maan tieteen kautta. Uiguritien tilanne osoittaa, kuinka millä tavalla toimii valtio, joka on saanut globaalin vallan hienon jakoisen valvonnan kautta laajentumisen nimissä ja sokeasti kasvua pyrkivän vallan toiminnassa hyödyntää tekoälyä, halutaan valvoa jopa tunteita ja massiivisesti valvoa puolitoista miljardia ihmistä massatiedon analysoinnin kautta Pekingistä käsin kontrolloidaan kaikkia ihmisoikeuksien kustannuksilla. Samalla ruokitaan valtavia tietopankkeja, joihin ajetaan ihmisten henkilötietoja keskitetyn järjestelmän kautta. Siinä ei tehdä eroa julkisen ja yksityisen tiedon välillä. Edessämme on todella täysin sietämätön tilanne. Euroopan perus Euroopan perusarvojensa kautta ei voi ainoastaan vain panna tätä merkille, ennen, koska muuten meistä kaikista tulee vielä uiguureja. Kiitos. Seuraavaksi kollega Fodzika, puolitoista minuuttia ECR-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies. Hyvät, hyvä korkea edustaja. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kiina äh, on valtavasti pelotellut suuria joukkoja omia kansalaisiaan. Marraskuusta 2019 lähtien olemme nähneet niin sanotun China Cables tietovuoden ja sen kautta tämän pelottelun laajuuden Xinjiangin autonomisella alueella. Olemme, äh, on käynyt selväksi meille kaikille, miten laaja-alaista tämä on. Nämä vankileirit eivät tietenkään ole minkäänlaisia vapaaehtoisia leirejä. Siellä tehdään pakkotyötä ja totta kai käytetään joukkovalvontaa kaikkiin teknisiin keinoin. Me vaadimme päättävästä toimintaa EUlta. Hyvä korkea edustaja, nyt tarvitaan todellista päättäväisyyttä meidän puoleltamme puuttua asiaan. Pyydän, että nämä leirit suljetaan ja otetaan käyttöön kohdennetut seuraamukset niitä kohtaan, jotka ovat vastuussa tästä pelottelusta. Kiitos. Kiitos. GUE NGL-ryhmän nimissä puhuu nyt kollega Villanueva Ruiz. Olemme syvällisesti huolissamme näistä tiedosta koskien Xianjiangia ja China Cables-vuodoista. Tämä asia on tutkittava kunnolla ja vastuut kannettava. Meidän ryhmämme on aina vastustanut ihmisoikeusrikkomuksia kaikkialla maailmassa. Haluamme myös todeta, että maailmanlaajuisesti tällainen autoritaarinen suuntaus on yhä vahvempi. Meidän on otettava yhteyttä Euroopan unionin monenvälisiin yhteisöihin Tämä liittyy myös Yhdysvaltojen kiristystulleihin. Yhdysvaltalaiset eivät ole oikea maa, joka puhuu vapauksien leikkaamisesta. Näin merkittävissä geopoliittisissa mullistuksissa emme tarvitse lisää sanktioita, vaan vuoropuhelua, monenvälisyyttä ja takeita sille, sille että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Tämä, tässä parlamentissa hyvin usein puhutaan perusoikeuksista ja hyökätään niiden kautta muita vastaan. Tänään maahanmuuttajien päivinä haluaisin eurooppalaisena pyytää anteeksi siitä, että emme ole olleet tehtävän tasolla. Ja haluaisin muistuttaa siitä, mikä on aivan itsestään selvää. Kukaan ihminen ei ole laiton. Kiitoksia. sorry, but we're not, uh, giving blue card. Pyydän anteeksi, mutta emme voi käyttää sinisen kortin, kortin menettelyä silloin, kun poliittisten ryhmien edustajat puhuvat. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Castaldo puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kuvitelkaapa sellainen yhteiskunta, jossa tekoäly käyttää automaattisia algoritmeja ja kasvojen tunnistusta päättääkseen, kenet on pidätettävä ja lähetettävä uudelleen koulutusleirille. Nämä oppi, oppilaat, itse asiassa vangit, eivät voi olla yhteyksissä ulkopuolelle. Heitä valvotaan jatkuvasti heidän on opiskeltava mandariini Kiinaa ja, ja alistettava ideologisen aivopesuun Kiinan tahdon mukaisesti. Tämän mukaan he saavat pisteitä, joka tulee määräämään heidän tulevaisuutensa. Tämä vaikuttaa dystopia elokuvalta. Jotakin on mennyt pielen ihmiskunnassa ja suunta on lähtenyt aivan väärään päin. Nyt kuitenkin tällaista tapahtuu Xianjiangissa Yli miljoona uiguuria on joutunut tällaiseen pakkokoulutukseen, jonka tarkoituksena on juuri ja koko kulttuuri, jota pidetään vaarallisena Kiinan kommunistipuolueessa. Meidän on katsottava näistä valtavista rikkomuksista vastaavia on myös ajateltava kaksi käyttövälineitä, joiden avulla voidaan tehdä ennaltaehkäisevää profilointia näiden vuotojen ansiosta tällainen epämukava totuus tuli esiin, vaikka tiesimmekin sen, viranomaiset edellisen kieltävät Kiinassa meidän kykyymme vastustaa tällaista valtion väkivaltaa leimaa meitä Ilham Toti nyt kärsii vankeudessa oma, omasta toiminnastaan. Olen tukenut häntä ja Saharov-palkinnon voitto tänä vuonna on hieno on moraalivelvollisuus taistella näiden vapaustaistelijoiden rinnalla niin, että he voivat palata pian ja hänkin pääsee halamaan omaa tytärtään mahdollisimman pian. Kiitos. Hyvät kollegat, pyytäisin, että ajattelette myös tulkkeja, kun pidätte puhettanne. Seuraavaksi kollega Gaala, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Haluaisin ensiksi kiittää varapuheenjohtajaa ja korkea edustaja herra Borellia siitä, mitä hän sanoi puheensa aluksi. Ja, ja myös haluaisin kiittää häntä siitä, että hän oli Saharov-palkinto ei palkinnonjakotilaisuudessa mukana. Se on poliittinen viesti. Poliittinen viesti Pekingin suuntaan on myös se, että harvoin nähdään sitä, että koko parlamentti on samaa mieltä kritiikistä Xinjiangin alueen tapahtumien suhteen. Tämä on kaikkien poliittisten ryhmien rajat ylittävä konsensus. Meidän viestimme on selvä. Vapauttakaa Ilham Tohti, noudatakaa omaa perustuslakianne, omaa lainsäädäntöänne. Vangeilla on myös oikeudet, esimerkiksi oikeus eh, saada vierailijoita noudattakaa kansainvälisiä velvoituksia, jotka olette allekirjoittaneet, ja antakaa EUn erityisedustajan tulla käymään tälle alueelle ja näille leireille katsomaan, mitä siellä todella tapahtuu. Tämä näin iso maa kuin Kiina ei olekaan sen ei ole tarpeen, tarpeen kohdella pientä väestöä kuin uikereja näin. Uikurit vaativat vain sitä, niitä oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Ja siksi uikuurit ansaitsevat aivan oikein meidän täyden tuemme, tukemme. Kiitos. Seuraavaksi kollega Gebhardt, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, herra Borel, arvon kollegat. Äskettäin julkaistut China Cables-tietovuodot ovat taas tuoneet silmimme eteen, miten häpeällisesti Kiinan hallitus kohtelee ihmisiä Xinjiangin alueella uskonnon takia ja tässä pyritään pyyhkimään pois heidän identiteettinsä. Nämä ovat kamalimmat ja kaustuttavimmat ihmisoikeusloukkaukset, jotka koemme nykyään, jotka näemme nykyään. Herra Borrell, odotan, että te jäsenvaltiot myös jatkossakin toimitte, niin kuin olette nytkin tehneet. Pitää siis sanoa selviä sanoja myös Kiinaan päin. pitää välttämättä sulkia nämä leirit, sen puolesta pitää toimia ja ja riippumattomien asiantuntijoiden pitää päästä tutkimaan näitä epäselvyyksiä kansainvälisistä yrityksistä, jotka toimivat Xinjiangissa. No heiltä vaadimme välitöntä tarkastelua siitä, kuinka paljon he osallistuvat näihin ihmisoikeusloukkauksiin. Ja sitten tässä pitää vetää tarvittavat johtopäätökset. Kyllä, emme EU:ssa halua tuotteita, jotka juontuvat pakkotyöstä, ja meidän pitää huolehtia siitä, että eivät myöskään pääse EU-markkinoille kollegat. Minulla on erittäin tärkeää, että jatkuvasti painotamme sitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on erton edellytys sille, että voidaan syventää suhteita Kiinan kanssa tasavallan ja Euroopan unionin välillä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Intveld, minuutti 30. Yes, thank you, Madam Chair, and, uh... Kiitoksia puhemies ja tervetuloa hyvä korkea edustaja. Muistan teidät kyllä eri, eri tuolilta muutaman vuoden takaa. Tämä, tästä tulee ensimmäinen testi uutta deo, geopoliittista komissiota ajatellen viime kuussa. Rohkea alankomainen auttoi vuotamaan näitä Kiinan asiakirjoja tämä vuoto osoittaa, että massiivinen datan keruu on nyt totalitarismin väline. Tämä pitäisi olla varoitus myös meille. Tämä, tällaisia välineitä, jos niitä on olemassa, niin niitä tullaan käyttämään. Ehkä meidänkin pitäisi olla vähän varovaisempia. Tänään annoimme Saharov-palkinnon Ilham Totille. Tämä oli poliittinen merkki siitä, mikä on Euroopan kanta. Tämä ei valitettavasti ole ensimmäinen kerta, kun annamme Saharov-palkinnon kiinalaiselle vapaustaistelijalle. Nyt meidän on vaadittava, eh, eh, että uikuurit vapautetaan näiltä leireiltä. Olen kuullut hyviä ehdotuksia kollegoilta, kuinka voidaan edetä, mutta meillä on myös uusi väline käytettävissämme EUn laajuinen Magnitski-säädös, joka viime kuussa hyväksyttiin neuvostossa. Herra Bornell, varmistatteko, että Magnitski-laki tulee voimaan ilman viivästyksiä? Tuletteko varmistamaan, että luettelosta ei äänestetä yksimielisesti niin, että yksikään maa ei voi astetta omaa vetoaan? Otetaanko mukaan myös rankkojen ihmisoikeusrikkomuksen uhrit, kansalaisjärjestöt ja Euroopan parlamentti ja muut eh, ovat tässä mukana. Hyvä Borrell, tuleeko Euroopasta uusi geopoliittinen suurvalta ihmisoikeuksien ja vapauden alalla? Kiitoksia. Thank you, Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Gregorova. Minuutti. Mr. Borrell. Hyvä herra Borrell, me puhumme tästä äskeisestä tietovuodosta, joka on paljastanut, että Kiinan suurlähettiläät ja korkeat hallituksen virkamiehet ovat valehdelleet meille suoraan päin naamaa tästä joukkomurhasta, jota Kiina on toteuttamassa. Minä tapasin eilen illalla Ilham Tohtin tyttären Jevherin, mutta parasta olisi, jos olisimme voineet tavata itse herra Tohti, mutta hän on keskitysleirillä, emmekä tiedä Äh, hänen äh, sijaintiaan. Emme tiedä äh, hänen voinnistaan mitään kahden vuoden aikana. Jevher ei halua mitään pahaa Kiinalle. Hän haluaisi vain yhdistää jälleen perheensä. Mm, minun maassani rikkain mies on manipuloinut Kiinan kuvaa Tsekin tiedotusvälineissä, on puhuttu yritysmahdollisuuksissa. No, jos me minä ja perheeni asuisimme Kiinassa, mekin päätyisimme keskitysleirille. Meillä eurooppalaisilla hyvät kollegat on oikeus nousta vastustamaan Kiinan digitaalista tyranniaa. Aloitetaan talouspakotteilla Toimikaa, herra Borrell. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Koraa. Puolitoista minuuttia. I'm sorry. Dear colleagues. Kiitos puhemies, kollegat Tätä ei voida hyväksyä, tätä kaikkia, huolimatta siitä, että kansainvälinen yhteisö on vedonnut Kiinan ja että julkaistiin asiakirjat, jotka osoittavat häpeällisen tukasopimuksen, jotka Xinjiangin uikuurialueella. Kiinan hallitus osoittaa sitä osoittaa, ettei se, se kunnioita ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Valtio, kuten Kiina, on toiminut näin tämän kauhistuttavaa. Se haluaa olla luotettava kattava toimija globaalissa kontekstissa. Sen pitää os, se on nyt rikkonut kuitenkin vakavasti perusoikeuksia. Ja kun tämä ei riittäisi, niin Kiina jatkossakin jatkaa uiguurien ja muiden vähemmistöjen syrjintää kansallisten rajan ulkopuolella. Meidän pitää nyt pohtia tarkkaan tilannetta ja ryhtyä vastatoimiin. Palkinto professori Ilham Tohtille on palkinto, joka menne, ei mene vain hänelle, vaan kaikille uiguureille, jotka taistelevat tätä hulluutta vastaan. Eurooppalaisille meidän pitää puolustaa uiguurivähemmistön oikeuksia Xinjiangin alueella, kuten kaikissa muissakin YK-maissa. Aloitetta ei pidä jättää yksittäiselle jäsenvaltiolle, vaan tässä pitää ponnistella yhdessä ja toimia tehokkaasti. Kiitos. Tässä tuli pieni väärinkäsitys siitä. Ylitettekö puhua aikana vai ei? Toivottavasti en keskeyttänyt. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega McAllister. Minuutti. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, the credit... Hyvä puhemies, hyvät kollegat, nämä uskomattomat kertomukset, joita olemme saaneet tuolta Xinjiangin uiguureja ovat todella huolestuttavia. Tässä on kolme välttämätöntä asiaa. Ensinnäkin mielipiteiset pidätykset ilman mitään oikeudenkäyttöä, oikeuden tuomioikeuden no? menettelyä nämä ihmiset olisivat, olisi nyt vapautettava. Pekingin viranomaisten olisi annettava pääsy toimittajille ja kansainvälisille tarkkailijoille ja YK on ihmisoikeuskomissaarille tälle alueelle. Xinjiangin alueelta kadonneiden, kadonneet olisi palautettu perheille. EUn ja Kiinan huippukokouksessa vahvistettiin, että kaikki ihmisoikeudet ovat universaaleja ja jakamattomia ja toisissa linkittäneet, että Pekingin on siis äh, siirtyvä sanoista tekoihin. Olen iloinen korkean edustajan selkeästä sanoista tänä iltapäivänä ja äh, pidän hyvänä huomenna hyväksyttävä päätöslauselma erityisesti koskien kohdennettuja sanktioita. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Santos. Minuutti. Kiitos puhemies. Kiina käyttää systemaattista ihmisoikeusten polkemispolitiikkaa. Perusoikeuksia tallataan. Tämä nähdään monessa tapauksessa. Ihmisiä on tuomittu kuolemantuomioon eh, myös Xinjiangin alueella. Siellä todellakin on kulttuurinen kansanmurha käynnissä. On myös nähtävissä, että kuvernööri, joka on vastuussa näistä julmuuksista uiguureja vastaan. Tämä kuvernööri on sama henkilö, joka on johtanut tätä niin sanottua rauhallistamispolitiikkaa Tiibetissä. Tämä on ironinen käsite. Kyse on äh, leireistä, pakkotyöstä, mielivaltaisesta pidätyksestä ja muista ihmisoikeusloukkauksista emme voi hyväksyä tätä ja tästä syystä on täysin välttämätöntä, että vaadimme välitöntä Ilham Tohtin vapauttamista ja kaikkien muiden ihmisoikeusaktivisten vapauttamista ja huolemme siitä, että Eurooppaan ei tuoda tuotteita, jotka on tuotettu pakkotyöllä. Meidän on pakotettava Kiinan hallitus sulkemaan nämä leirit ja lopettamaan nämä ihmisoikeusloukkaukset. Kiitos. Seuraavaksi kollega Kytsuk, minuutti. Kiitos puhemies herra Borrell. Tämä keskustelu ei ole Kiina vastainen tai Kiinan hallituksen vastainen. Keskustelussa kun siitä, suojellaan ihmisoikeuksia. Tänään haluan eh, Ilham tässä muistella, menettiin Saharo-palkinto. Hän on ihmisoikeuspuolustaja taloustieteen professori ja hän puhuu Kiinan uigurivähemmistöjen puolesta. Yli kaksi vuosikymmentä hän on työskennellyt väsymättä ja pyrkii tietysti vuoropuhelua. Ja hän työskentelee sen eteen, että hän kiinalaiset uigurit ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Aktivistina hänet tuomittiin vankeusrangaistuksen eliniäksi 2014 ja sen jälkeen ollut vankilassa herra Borrell vetoan teihin. Pitää vapauttaa Ilham Tohti vankilasta toiseksi pitää lopettaa uigurivähemmistön syrjintää Kiinassa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja von Kramon Taubadelille. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä korkea edustaja. Kun kuulimme näitä Kiinan reaktioita, voitaisiin ajatella, että sehän osoittaa, että nämä he ovat vahvoja, mutta itse asiassa he ovat heikkoja, koska he tietävät, että se mitä he tekevät omille ihmisille on moraalisesti väärin. niin Massiiviset vangitsemiset ja ihmisoikeusrikkomukset ovat sietämättömiä ja Kiinan hallitus tietää, että he rikkovat myös omia sääntöjään ja he rikkovat myös kansainvälisiä sopimuksia. Kiina on tukenut suojeluoikeutta suojan velvollisuutena on suojella velvollisuus suojella omia kansalaisiaan on, ja, ja sen on noudatettava omia sääntöjä ja minimistandardeja. Voimme Euroopasta käsin tehdä jotain ainoastaan, mikäli olemme yhtenäisiä. Meidän on jatkettava painostamista ja vedottava Kiinaan. Ilman kunnon strategiaa Euroopan unioni ei voi millään tavalla vaikuttaa Kiinassa eläviin mutta kyseessä ei ole ainoastaan poliitikot ja hallitukset, joiden on noudatettava yhteistä strategiaa, joka perustuu ihmisoikeuksien suojelulle, vaan myös yritysten ja liiketoiminnan on oltava mukana. Tällä hetkellä ne käärivät mahtavia voittoja Kiinassa ja myös Xinjiangissa. Ilman heitä meidän strategiamme ei voi toimia. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Zovko, minuutti. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja. Lähihistoria osoittaa meille, että kun uskonnollinen vähemmistö kärsii ja sitä kohdellaan väärin, vaikutukset ko- koetaan aivan kuin perhosen siiven isku, se luo myrskyn toisella puolella maailmaa. Uiguurien tilanne on todella huolestuttavaa. On hienoa, että me puhumme siitä nyt. On hienoa myös, että Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota näiden ihmisten huononeviin oloihin antamalla Saharovin palkinnon Ilham Tohtille. Hänen taistelustaan uiguurien oikeuksien puolesta haluaisin kiinnittää huomioon kasvavaan trendiin. Tänään me puhumme muslimivähemmistöjen epäinhimillisestä tilanteesta. Huomenna puhumme kristittyjen vähemmistöjen vainoista Burkina Fasossa. Viime Strasbourgin täysistuntoviikolla me puhuimme katolisten ja protestanttien syrjinnästä Algeriassa. Tämä parlamentti selkeästi on tunnistanut, että uskonnon ja vakaumuksen vapaus on yksi modernin yhteiskunnan kulmakiviä. Siksi ehdotan, että Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto seuraavat tätä kantaa ottamalla uskontojen välisen vuoropuhelun osaksi virallista strategiaansa ja näin voivat, ne voivat ajaa sovintoa ulkopolitiikassa. Kiitos seuraavaksi edustaja Glucksmann, minuutti. Merci, Kiitos rouva puhemies. Luet Koran ja menet leirille. Sulla on parta, menet leiriin. Lähetät toivien aid aikana menet leiriin Tämä on se terrori, joka tapahtuu Kiinan Ungorien parissa tällä hetkellä. Ja suuri hiljaisuus saari, sallii suuret rikokset. Tähän asti maailma on ollut hyvin hiljainen. Olemme murtaneet tämän hiljaisuuden antamalla Sahrov-palkinnon Ilham Tohtille, mutta tämä ei riitä. Pitää nyt ryhtyä tekoihin. Tarvitaan sanktioita Kiinan johtajia vastaan, jotka ovat suoraan mukana tässä. Tämä on nyt suurin inter- massainternointipolitiikka koko maailmassa. Tarvitaan myös sanktioita yrityksiä vastaan, jotka osallistuvat tähän politiikkaan. Ja pitää viimeinkin olla niin, että eurooppalaiset yritykset soveltavat äh, due diligence äh, tietysti tekstiiliyritykset, tämä on politiikkaa, jota ei voida hyväksyä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bernard Getta, minuutti. On peut les appeler comme on veut. Voimme kutsua heitä, miksi haluamme tai miksi niitä leiriä halutaan vaikka uudelleen koulutusleireiksi, niitä voidaan kutsua, mutta kyllähän ne Kyllähän nämä keskitysleiriä ovat voimme olla tästä kauhistuneita, mutta se ei riitä. Meidän on muistutettava Kiinan viranomaisia siitä, että ei ole mitään todellista valtaa ilman vastuuta. Maailma tarvitsee Kiinaa, koska ilman Kiinaa ei ole toivoa. Kansainvälisesti emme voi päästä myöskään vakauteen. Ihmiskunnan voitava luottaa Kiinan johtajiin, mutta ihmisoikeuksien vapaudet unohtamalla Kiina ei voi toimia kansainvälisen vakauden puolesta. Olkaa yhtä viisaita, niin kuin vuosituhantinen historian mahdollistaa. Sulkekaa nämä leirit, antakaa ihmistenne hengittää ja vapauttakaa Ilham Totti. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lega, minuutti. Thank you. Kiitos puhemies, hyvä herra Borer. Me tiedämme, että miljoonat ihmiset ovat joutuneet silmätikuksi ja vainotuksi uskontonsa takia. Me tiedämme, että vanhempia on erotettu lapsistaan ja perheitä on tuhottu. Me tiedämme myös, että autoritaarinen hallinto on pidättänyt miljoonia ihmisiä ja laittanut heidät niin sanolle, sanotuille uudelleen koulutusleirille. Nämä leirit tuovat kamalia muistoja takaisin. Samanlaisia leirejä oli lähihistoriassa myös Euroopassa Euroopassa. Me olemme liian hitaasti reagoineet Kiinan hallinnon kamalien rikoksiin uikuureja vastaan. Hyvät kollegat, nyt on aika lopettaa tämä Kiinan hyysääminen ja sen rikollisen kommunistihallinnon hyysääminen. Ilham Tohtiin saama Saharov-palkinto osoittaa, että me emme enää suvaitse Kiinan rikoksia uikuureja vastaan. Huomenna me vaadimme päätöslauselmassa kohdennettuja talouspakotteita heitä vastaan, jotka ovat näistä vankileireistä, uikuurien vankileireistä vastuussa. Mutta meidän tukemme uikuureille ei voi päättyä siihen, sillä jos me luopuisimme ihmisoikeuksista ja vapauksista, luopuisimme kaikesta, joka muodostaa EUn. Ei lähdetä sille tielle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gill, minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Tervetuloa takaisin. Hienoa nähdä teidät täällä täysistuntosalissa uudessa roolissanne. Me kohtaamme yhden suurimmista